Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestysselityksiin. Ensimmäisenä edustasi Kerskin mietintö suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2050. Ensimmäisenä puheenvuoronsa edustaja Jaar, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja muita, jotka eivät osallistu tähän istuntoon, pyytäisin teitä poistumaan salista. Thank you. Herr Jaar. Edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Pari huomiota. Niin kysehän on vain ja ainoastaan teknisistä sopeutuksista.